hyväksytyksi. Artiklan 6 kohdan 3 työjärjestys mukaisesti tämä pyyntö välitetään oikeudellisten asioiden valiokunnalle. Ryhmiltä ja sitoutumattomilta on esitetty pyyntöjä valiokuntanimityksiksi. Tämä luettelo julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjan yhteydessä, ellei kukaan asia vastusta, nämä nimitykset katsotaan hyväksytyiksi. Rouva Angelika Wertman on ilmoittanut, että hän on liittynyt ALTER-ryhmään. Kansainvälisen kaupan valiokunta on hyväksynyt